voidaan eh, houkutella suoria ulkomaisia investointeja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Nyt päätän tämän keskustelun ja äänestö tapahtuu huomenna kello 12.30. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on Miroslav Ransdorfin mietintö, itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat. Nyt annan ensiksi neljä minuuttia esittelijälle. Herra Ransdorf, puheenvuoro on teidän neljän minuutin ajan. Thank you, Chairman. Uh, first of... Kiitos puhemies. Minä haluaisin aluksi kiittää kaikkia niitä rakkaita kollegojeni ja komission edustajia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön ja ovat täällä paikalla tänään. Tämän mietinnön tarkoituksena on edistää ja vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisyhteiskuntaa itäisen kumppanuuden maissa. Me teimme yhdessä työtä 142 tarkistusta, saimme e, valmisteltua ja meidän tarkoitus Ottaneen mukaan eräisiin kompromissiin ehdotuksiimme aivan viime hetkillä. Sosialistit ja demokraatit ryhmästä tuli kaksi suullista tarkistusta. Herra Kutas oli siis sosiaalidemokraattien ryhmästä tässä aktiivinen. Ja nämä suulliset tarkistukset ovat minulle molemmat hyväksyttäviä. Kerron teille miksi. DCEFCT on hyvin tärkeä väline tässä kaupan alalla. Voin kuitenkin kuvitella muitakin kaupantekostrategioita. Ja siksi minulle tämä ehdotus sopii, vaikkakin ehdotus tuli näin myöhään. Mitä sitten Georgiaan tulee? Se on toinen aihe herra Kutashin ehdotus, jälleen sosiaaliset ja demokraatit ryhmältä. Georgiassa on syytetty lasten oikeuksien polkemisesta, lapsityövoiman käytöstä. Meillä ei ehkä ole mitään julkista tietoa ja todisteita asiasta. Kuitenkin lasten oikeuksien kunnioittaminen on minulla ykkösprioriteettina, joten tämä toinenkin suullinen tarkistus kyllä on mielestäni hyväksyttävä. On kuitenkin todettava, että Georgiassa on, on presidentti Saakashvili, joka on hyvin hyvä ystävä amerikkalaisten kanssa – hän on kunnioitettu demokraatti. Hänet on otettu myös hyvin ystävällisesti vastaan täällä Euroopan parlamentissa. Te varmaan muistatte, kun hän piti puheen parlamentissa. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että parlamentissa pidettävä puhe pitäisi olla kuin naisen hame, tarpeeksi pitkä peittääkseen tärkeät paikat ja kuitenkin tarpeeksi lyhyt ollakseen houkuttava. Thank you very much, Mr. Ransdorf. And now we move... Kiitoksia paljon edustaja Ransdorf. Nyt sitten menettelymän puhelistaa. Meillä on neljä pyyntöä ja aloitamme edustaja Migalskisilla. Panie przewodniczący, e, szanowni państwo, e, ja się ogromnie cieszę, że... Kiitoksia hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Olen erittäin iloinen siitä, että me voimme keskustella tästä aiheesta tänä iltana. Tästä, tässä mietinnössä on useita erittäin hyviä asioita mukana. Tässä korostetaan sitä, että Venäjä vastusti näitä neuvotteluja ja tällä on tietysti erittäin kielteiset vaikutukset Tämä on tärkeä julkilausuma. Tässä oli myös tietoja eri maista, sellainen, sellaiset maat kuin Georgia. No, se, siinä tiellä, siellä tilanne on parempi. Sitten on sellaisia maita, joissa tilanne on vähemmän hyvä. Me olemme hyvin huolestuneita. Tämä yhteistyö on erittäin tärkeää poliittisen ja sosiaalisen yhteistyön rinnalla. Tätä täytyy korostaa vahvasti. Tämä on kaikista tärkeintä. Meidän täytyy järjestää yhteistyö näiden itä, itäisen Euroopan valtioiden kanssa. Kiitoksia. Tsikau. Kiitoksia puhemies. Mielestäni Euroopan unionin ja itäisen kumppanuuden maiden konsolidointia tärkeänä, varsinkin PK-yrityksissä, turismissa, kehityksessä ja tutkimuksessa. Ja tässä nyt muutama esimerkki. Mielestäni Moldovan ja Ukrainan mukaantulo tähän sopimukseen on hyvä asia, koska tämä tulee vaikuttamaan energia- tuotantovarmuuteen näissä kyseisissä maissa. Mielestäni myöskin Ukraina ja Euroopan unionin yhteistyö energia-alalla on hyvä asia, koska Ukrainan järjestelmä on tarkoitus tässä liittää eurooppalaiseen. Tämä johtaa uudistamiseen ja energian tuotannon parantamiseen. Euroopan unionin strategia Mustameren alueella on myöskin tärkeä, varsinkin kun ajatellaan Euroopan unionin ulkoista strategiaa energian osalta. Tämä strategia on merkittävässä roolissa, varsinkin energian tuotantovarmuudessa äh, ja myöskin lähteiden eriyttämisessä. Kiitos. Kiitoksia. Sikerski. Hyvät naiset ja herrat, on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni tukee itäisiä naapureitaan siinä, kun ne pyrkivät eurooppalaistumaan. Niitä maita pitää kannustaa integraation, poliittiseen ja taloudelliseen integraation kumppanimaiden kanssa. Erityisesti kun katsomme, minkälaisia e, etuja kaupalla on niin no nyt Eurooppa on talouskriisissä ja me mm, laadimme uusia strategioita eteläisille maille. Tässä yhteydessä on otettava vastaan positiivisesti tämä uusi sopimus. Valitettavasti Ukraina ei ole mukana. Take the floor. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Basescu. Kiitoksia puhemies. Asteittainen kaupan vapauttaminen itäisen kumppanuuden maiden kanssa, sen täytyy olla seuraamusta näiden maiden ja EU-välistä poliittisesta yhteistyöstä. Tällä voi olla merkittävä rooli talouden elpymiselle ja demokraattisille uudistuksille, mutta myös energiavarmuudelle. Tätä taustaa vasten kehoittaisin komissiota mahdollisimman pikaisesti esittämään eu mustameri-strategiaan Haluaisin korostaa tässä itäisen kumppanuuden maiden ö, yhdistämistä EU-energiastrategiaan. Me olemme erittäin aktiivisia tämän asian osalta – me aloitimme Keski-Aasiasta kaasun tuontihankkeen Mustameren kautta. Ja me olemme myös halunneet yhdistää Moldovan energiajärjestelmän omaan energiajärjestelmämme. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on edustaja Paska. Hyvä komissaari, puhemies, kun me puhumme itäisestä kumppanuudesta, niin hyvin usein mielestäni me yritämme antaa oppitunteja kumppaneillemme, kuinka maita heidän olisi syytä johtaa. Tässä on kuitenkin yhteistyö, ja, joka ei nyt käynnisty. Ukraina on kaikkein tärkein itäisistä naapureistamme enemmän yhteistyötä ja avoimuutta tämän maan kanssa toisi varmasti uusta impulssia Eurooppaan. Kun viisumiongelmat ratkeavat, niin varmaankin monet ukrainalaiset tulevat mielellään Etelä-Eurooppaan, Italiaan tai Espanjaan käymään turistina. Sillä tavalla syntyisi lisää työpaikkoja näille Euroopan alueille. Sitten toisaalta siellä on hyvä, hyvän kokoinen, hyvinvoiva keskiluokka. He voisivat ostaa eurooppalaisia tuotteita, mutta on hyvin paljon vielä esteitä näiden tuotteiden saatavuudella. Meidän pitäisi vapakauppaa edistää. Thank you very much and, uh... Paljon kiitoksia ja nyt aivan tämän keskustelun päätteeksi haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsen Kallasille. Mr. President. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, on hieno asia keskustella tästä asiasta näistä EUn e politiikan ajatuksista itäisen kumppanimaiden kanssa. Haluan kiittää esittelijä Ransdorfia siitä, että hän teki aloitteen tämän mietinnön suhteen. Ja haluan kiittää myöskin kaikkien arvoisia jäseniä, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin rakentavan keskusteluun. Se ei kata ainoastaan yhteistyötä myynnissä, vaan myöskin muissa alueissa, esimerkiksi investoinnin suojassa, tullin valtavirtaistamisessa, se, että eri tekniset ja muut esteet poistetaan ja myöskin erilaiset muut säännöt kuuluvat tähän. Kuten tiedätte, viimeiset kuukaudet ovat olleet erityisen tärkeitä kauppasuhteidemme osalta useimpien itäisen, itäisten kumppanimaidemme kanssa. Neuvottelut syvien ja yhtenäisten vapaakauppasopimusten osalta Ukrainan kanssa on päätetty joulukuussa ja nyt tarkoituksena on jatkaa tämän tekstin käsittelyä heinäkuussa kun teksti on saatettu päätökseen. Nyt Ukrainan täytyy saada aikaiseksi sellaiset poliittiset olosuhteet, jotka mahdollistavat allekirjoituksen ratifioinnin. Haluan joka tapauksessa painottaa assosiaatiosopimuksen eri osa-alueita ja myöskin niitä määräyksiä ennen kuin tehdään päätös allekirjoittaa assosiaatiosopimus ja ennen kuin Euroopan parlamentti on oman kantansa tästä esittänyt. Tämän vuoden ensimmäinen puolisko on ollut myöskin merkittävää, kun ajatellaan edistystä kahdenvälisten suhteiden kanssa Moldovan Armen, Armenian kanssa siitä lähtien, kun nämä neuvottelut käynnistyivät. Neuvottelut etenivät hyvin johtuen siitä, että viimeisen parin vuoden aikana tätä on valmisteltu hyvin. Neuvottelujen aikana nyt sitten nämä valmisteluvaiheet alkoivat. Neuvottelut ovat ainoastaan pitkien uudistusten alku. valko ja Azerbaidsanin kohdalla komission on tarkoitus ryhtyä samankaltaisiin toimenpiteisiin kuin muiden näiden itäisten naapurimaiden kanssa. Kuitenkin komissio on sitä mieltä, että VTO-jäsenyys ja perusuudistukset kauppa- ja kauppa, kauppaan liittyviin kysymyksiin näissä maissa ovat ennakkoehto, jotta kauppaa voitaisiin lisätä. Neuvottelujen tulisi pohjautua kauppakumppanin kapasiteettiin siihen, että se pystyy nämä ehdot täyttämään. Ikävä kyllä Azerbaijan ja Valko-Venäjä eivät tällä hetkellä ole, eivät vastaa näitä vaatimuksia, eivätkä näin ollen ole tilanteen tasa. Haluamme kuitenkin painottaa, että kahdenväliset sopimukset ovat sellaisia, että niitä ei voida erottaa laajemmasta poliittisesta kontekstista, jossa ne toimivat. Tämä viesti pätee kaikkiin näihin naapurimaihin. Haluan muistuttaa, että tämä on myöskin samassa linjassa kuin nämä peri, perusperiaatteet itäisten kumppanimaiden osalta, joiden pohjalta nämä DCFDA ovat integraali osa sopimuksia ja niitä ei voida näin ollen tarkastella yksittäin. Valko-Venäjä osallistuu ainoastaan itäisen kumppanuuden monenvälisiin sopimuksiin. Arvoisa puhemies ja arvoisat jäsenet, Mielestäni tämä Ransdorfin esittämä mietintö heijastelee hyvin sitä tosiasiaa, että Euroopan parlamentti ja komissio jakavat samat näkemykset kauppa kumppanuudestaan itäisten naapurimaiden kanssa. Koko joko tarkistuksia on tehty ja se, että tätä tuetaan, niin se on se osoittaa sen, että parlamentti on hyvin sitoutunut tähän, että kahdenvälisiä suhteita halutaan parantaa itäisten naapurimaiden kanssa. Mielestäni myöskin Euronestin osuus on äärimmäisen tärkeää. Se tukee tätä toimintaa. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että täytyy edistää kunnianhimoista kauppasopimusta tärkeänä osana itäistä naapuruutta – ja tarkoituksena on edistää tällaista agendaa. Me kaikki tiedämme, että tämä ei tule olemaan helppo tehtävä. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ja komissio jatkavat äh, tiivistä yhteistyötä. Paljon kiitoksia. Thank you, Mr. Commissioner. And... Kiitokset, hyvä komission jäsen. Ja näin päätän tämän keskustelun. Äänestys järjestetään huomenna kello 12.30. Seuraavaksi meillä on viimeinen kohta esityslistallamme. Aiheena tässä on